Tähän äänestys toimitetaan huomenna. Nyt siirrymme keskustelemaan EU-tavaramerkistä. Tämä on suositus toisen käsittelyyn. Esittelijänä toimii Cecilia, Cecilia Wikström. Lisäksi keskustelemme myöskin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännöstä, myöskin suositus toiseen käsittelyyn kyseessä ja sama esittelee edustaja Wikström. Ja tietenkin puheenvuoron saa esittelijä edustaja Wikström. Edustaja Wikström, olkaa hyvä. Neljä minuuttia. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Olen vuoden 2012 kevästä lähtien käsitellyt tätä asiaa ja saan tässä yhteydessä kiittää kaikkia kollegoja ja avustajia sekä parlamentissa että komissiossa työskenteleviä ja myöskin lämmin kiitos myöskin monille jäsenvaltioille, jotka ovat puheenjohtajuuskautensa aikana tätä käsitelleet. Ja erityiskiitos kuuluu Italialle ja Latvialle. Puheenjohtajuuskausien aikana he tekivät erinomaista työtä neuvotteluiden hankalimmassa vaiheessa. Haluaisin kiinnittää huomion saavutuksiin tämän aiheen tiimoilta. Me voimme nyt varmistaa, että yritykset voivat nopeammin ja halvemmin saada tavaramerkkejä itselleen sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla ilman, että tämä heikentäisi päätöksen laatua. Mitä tulee hallinnollisiin menettelyihin, niitä on virtaviivaistettu parhaiden käytänteiden mukaisesti ja tämä takaa sen, että pääsemme harmonisaation tiellä pidemmälle kaikkialla juuri parhaiden käytänteiden avulla. Mitä tulee lainsäädäntöön, tavaramerkkilainsäädäntöön, me olemme parantaneet nykyistä järjestelmää juuri teknologisen kehityksen takia. Ja me olemme onnistuneet myöskin siinä, että nyt on olemassa eräänlaisia takeita ilmaisumuutoksen liittyen. Eli jos tavaramerkkiä käytetään hyväksi ilman oikeudellista valtuutusta, niin tähän voidaan hakea muutosta hyvinkin nopeasti. Ja haluaisin kiittää ruotsalaista kollegamme, joka ei ole enää täällä mukana, ja hän kiinnitti huomioon tähän seikkaan. Jotkut ovat ehkä saaneet kirjeitä jopa viikonloppun aikana eri kansalaisjärjestöiltä. Näissä kirjeissä sanotaan, että oltaisiin huolenaiheita geneeristen lääkkeiden ö, osalta. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa seuraavaa tosiseikkaa. Voinen vakuuttaa kaikille, että me missään nimessä millään tavalla aiheuta ongelmia näiden geneeristen lääkkeiden siirtämiselle kehitysmaihin tämän lainsäädäntötekstin takia. Olen kehitysyhteistyön puolesta taistellut koko elämäni ajan, enkä missään nimessä voisi hyväksyä sellaista tekstiä, jossa on oma nimeni ja joka estäisi ihmisten mahdollisuuden saada geneerisiä lääkkeitä itselleen. Neuvotteluiden ajan olemme tätä perään kuuluttaneet. Me olemme aina olleet samaa mieltä ja yhdessä olemme varmistaneet sen, että meillä on todellakin vakaat turvalausekkeet käytössämme. Toki menneisyydessä ongelmia on ilmaantunut juuri lääkkeiden siirryn osalta, mutta ne ovat liittyneet vain ainoastaan patenttilainsäädäntöön, mutta ei tavaramerkkilainsäädäntöön. Mikrofoni. Seem to work now. No niin, nyt se varmaan toimii. Olen iloinen tähän saavuttavaamme tasapainoon taisteltaessa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja taisteltaessa laittomien tuotteiden kauppaa vastaan. Haluan korostaa vielä kerran, että tässä ei voi syntyä sekaannusta geneeristen lääkkeiden ja väärinnettyjen lääkkeiden välillä. Jos yritetään estää tuotteiden siirto, siirtämistä, vaikka ne ovatkin laillisia, ja ne eivät aiheuttaisi ongelmia tulilainsäädännön liittyen, niin voin sanoa, että tuliviranomaiset voivat tunnistaa tuotteet helpommin. Me voimme antaa myöskin kehittyville maille tukea taisteltaessa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Ja me olemme aina olleet samaa mieltä siitä, että vähempiosaisia tulisi auttaa ja saaneen vielä myöhemmin palata tähän samaiseen aiheeseen. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Vienkovska, arvoisa komission jäsen, saatte nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Äh, Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa ja onnitella esittelijä Wikströmiä tästä erinomaisesta ja onnistuneesta työstä tavaramerkkipaketin parissa. Tämä on ollut todella rakentavassa hengessä tehtyä työtä ja se on helpottanut neuvotteluita ja sopimukseen pääsemistä, kun on käyty monia vuosia niin vaikeita neuvotteluja. Tekniset ominaispiirteet ovat sellaisia, että tämä tavaramerkki on koko EUn strategian ja kilpailukyvyn perusta. Me pitää olla tavaramerkki rekisteröintijärjestelmä, joka kattaa koko EUn ja on avoin kaikille yrityksille. Myöskin sen pitää olla luotettavampi, nopeampi, oikeusvarmuutta on parannettava ja kustannuksia alennettava. Siksi kompromissipaketti on nyt nähtävillänne. On sekä nykyaikaistettava että yhdenmukaistettava Euroopan tasolla tavaramerkkijärjestelmää, jotta se voi tuoda hyötyä. Ensinnäkin maksuja on laskettava EUn tasolla. Jopa 40 prosenttia on tavoite erityisesti sellaisille yrityksille, jotka pyrkivät suojaamaan tavaramerkkinsä 10 vuoden alustavan jakson jälkeen. Lisäksi lainsäädäntömenettelyä pitäisi yhdenmukaistaa kaikkialla Euroopan unionin tavaramerkkivirastoissa. Lisäksi nouseville yrityksille, erityisesti PK-yrityksille, olisi tästä hyötyä. Ne voisivat saada näin helpommin suojaa tavaramerkkeilleen rajojen, rajat ylittävästi eri puolilla Eurooppaa. Myös tietyt sovittelumenettelyt jäsenvaltioiden tasolla ovat esimerkkiä tästä työstä. Tavaramerkkien haltijoiden on jatkettava tätä taistelua nyt kun oikeusjärjestelmä kattaa koko EUn. Tällaiset tietyt kauttakulkutiet ja keskitetyt paikat ovat tärkeitä tietyille tavaroille. Täytyy myös luoda riittävät takuut. Neljänneksi on voitava nykyaikaistaa tiettyjä sääntöjä, jotta voimme luoda nykyaikaisen eh, liiketoimintaympäristön, jossa ei ole rajoja. Mitä tulee ennakkovalintaan ja alikanteen eh, viraston, sehän on eh, tavaramerkkijärjestelmästä vastuussa ja komissio haluaa todeta, että lopputeksti ei välttämättä ole vielä yhdenmukainen instituutioiden tekstien kanssa tästä asiasta. On myös ymmärrettävä, että komission ehdotukset, jotka, avainehdotukset, jotka liittyivät budjettiin, eivät saaneet vihreää valoa ja tämä saattaa vaikuttaa viraston toimintaan. Kuitenkin kun ajatellaan yleiskompromissia, niin komissio on iloinen tästä kompromissipaketista. Kiitoksia kovasti. Kiitos oikein paljon teille komission edustaja. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä EPP edustaja Svoboda, kaksi minuuttia. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. Kiitos puhemies. Komission edustaja, aivan ensin haluaisin kiittää kaikkia jurivaliokunnan jäseniä, jotka osallistuivat tähän työhön. Erityisesti kiitän esittelijämme Cecilia Wikströmiä. Tavaramerkki on erittäin menestyksekäs hanke, mutta nyt on saatu aikaan sellaisia lainsäädäntömuutoksia, vaikutuksia, joilla voi olla entistäkin myönteisempi vaikutus kaikkien niiden toimintaan, jotka tavaramerkkejä käyttävät. Olen varma siitä, että tällä uudistuksella ei ole minkäännäköisiä kielteisiä sivuvaikutuksia. Uskon myös, että ehdotettu uudistus yksinkertaistaa menettelyjä, laskee hintoja ja johtaa hyvin tuloksiin. Näin voidaan nähdä, että me voimme todella muuttaa lainsäädäntöä parempaan suuntaan. Ja Lissabonin sopimuksesta syntyneet Euroopan oikeusjärjestelmää kehittävät päätökset hyödyttävät koko suurta yleisöä. Eli me voimme täysin tukea tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Seuraavaksi Evelin Regner, puolitoista minuuttia. SD-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. EU-tavaramerkkijärjestelmä on aivan avainasemassa tuoteväärennöksiä torjuttaessa. Kun nyt ajatellaan ylipäätään kopiotuotteita ja väärinnettyjä tuotteita, niin äh, tähänkin asti järjestelmä niiden torjumiseksi on toiminut suhteellisen hyvin, mutta tämä uudistus parantaa järjestelmää entisestään ja toivottavasti johtaa kasvuun ja innovaatioihin. Sehän tässä tarkoituksena on. No mitä tässä nyt uudistetaan? Maksuja on laskettu selvästi ja sitten on tehty selkeät toimivaltaeros EU- e ja kansallisten toimijoiden välillä. Ja nyt meillä on todella tämä EU-tavaramerkki. Esittelijä Wikström hän tämän mainitsi, mainitsi asian, joka minunkin mielestäni on hyvin tärkeää tässä. Nimittäin se, että rinnakkaislääkkeitä edelleen saadaan toimitettua kehitysmaihin Kyllä terveys on niin tärkeä asia, että mitkään tavaramerkkimääräykset Euroopan unionissa eivät voi johtaa siihen, että rinnakkaislääkkeitä ei, jäsen, ei kehitysmaihin saataisi toimitettua. Joten on erittäin hyvä, että tämäkin asia on no, hoidettu. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi QE NGL-ryhmän Edustaja Mirsi Mastalka, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia kovasti. Puhemies, hyvät kollegat. Euroopan unionin tavaramerkin tarkoitus on tehdä ero eh, markkinoilla olevien tuotteiden ja palveluiden välillä ja antaa eh, kuluttajalle mahdollisuus valita sellaisia tuotteita ja palveluita, joita he haluavat. Eurooppalainen järjestelmä toimii kansallisten suojelujärjestelmien rinnan. Ne eivät siis kilpaile keskenään, vaan täydentävät toinen toisiaan. Tällä tavalla saamme paremman välineen torjua piraattituotteita ja väärennettyjä tuotteita. Ja järjestelmähän perustuu yhteen rekisteröintiin, mikä tarkoittaa sitä, että että tuotemerkki nauttii samankaltaisesta suojasta kaikissa Euroopan unionin maissa, niin että meillä on yksi säännöstö sen sijaan, että meillä olisi 28 säännöstöä. Se antaa meille parempaa oikeudellista suojaa. Se myös vähentää lainsäädännön kustannuksia. Tämän vuoksi yksittäisille hakijoille koko prosessista tulee huokeampi tässä on kyllä useita kiistanalaisia kysymyksiä ollut, mutta olen erittäin iloinen siitä yhteistyöstä, jota varjoesittelijät ovat tote- tehneet. Ja haluan kiittää myös Cecilia, Cecil Wikström sinua. Haluan kiinnittää, kiittää sinua huomiosta ja hyvää joulua kaikille. Kiitos. Seuraavaksi Max Andersson, vihreä ryhmä, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan aloittaa kiittämällä esittelijä Wikströmiä ja muita varjoesittelijöitä. Tämä oli ensimmäinen asia, jonka puitteissa osallistuin kolmikantaneuvotteluihin ja toivon nyt oppineeni tästä hyvin paljon. Tämä oli kyllä äärimmäisen mielenkiintoista työtä. Tässä tekstissä on paljon hyvää. Järjestelmästä tulee yksinkertaisempi, toimivampi monia ongelmia on tässä ratkaistu myös rahasäästöjärjestelmää keventämällä. Nyt kuitenkin pitää nostaa esiin ilmaisu, vapaus sekä rinnakkaislääkkeet. Ne olivat meille vihreille kaikkein tärkeimmät kysymykset tätä mietintöä käsiteltäessä. Mitä rinnakkaislääkkeisiin tulee, Valitettavasti en ole yhtä varma kuin muut puhujat tähän mennessä täällä ovat olleet siitä, että korjasimme tämän mahdollisen ongelman. Tässä käytimme hyvin paljon aikaa, taistelimme neuvostoa vastaan ja nyt on kyllä huolta ilmassa. Kansalaisyhteiskunta on huolissaan esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja ja muut järjestöt ovat ottaneet meihin yhteyttä, ovat huolissaan siitä, että tämä ehdotus ei takaa oikeutta rinnakkaislääkkeisiin. On valtava vaara sille, että rinnakkaislääkkeitä perusteettomasti tullaan pysäyttämään EUn satamiin. Me olemme pyrkineet rajaamaan tämän vaaran, mutta me vihreät pelkäämme, että tässä ei onnistuttu asiaa täysin Ähm, tai tätä vaaraa täysin poistamaan ehdotusta. Me teimme parhaamme. Vihreät tulevat äänestämään vastaan syynä tämä rinnakkaislääkekysymys, joka on meille kaikkein tärkeintä koko asiassa. Kiitos. Kiitoksia sitten äh, EFDD-ryhmä. Edustaja Laura Ferrara, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää kollegaa Cecilia Wikströmiä hyvin tehdystä työstä. Haluan kiittää myös muita varjoesittelijöitä. Tavaramark- äh, tavaramerkki asia on erittäin tärkeä, tämä järjestelmä on erittäin tärkeä eh, Euroopalle. Täällä mm, meillä on useita kansallisia järjestelmiä, muun muassa italialainen järjestelmä, joka eh, vastaa alkuperämerkintää, mutta palveluiden eh, ja tavaroiden alalla. On tärkeää ymmärtää, että kritiikin paikkojakin on ehm, olisimme halunneet tänne fair use-lausekkeen, joka olisi ähm, äh, antanut enemmän äh, suojaa muun muassa, kun ajatellaan taiteilijoiden ilmaisun vapautta. Ähm, on kuitenkin hyvä, että meillä on täällä takeet ilmaisun vapaudelle ja äh, muillekin perusvapauksille. Äh, on myös tärkeää, että geneeristen lääkkeiden äh, vapaa liikkuvuus voidaan taata. Useinhan on sekä kosmeti, kosmettisia aineita että lääkkeitä, jotka ovat väärennettyjä ja ne ovat erittäin vaarallisia. Kiitokset edustaja Ferrara. Seuraava puhuja on edustaja Zwiewka. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, koleżanki i koledzy. Kiitos, puhemies. Arvoisa komission ja sen hyvät kollegat. Työ tässä uudistus urakassa on kestänyt lähestulkoon kolme vuotta. Työtä ovat tehneet totta kai esittelijä, varjoesittelijät ja myös muut jäsenet. Me tarvitsemme muutoksia tavaramerkkijärjestelmään. Lopullinen menestys on esittelijän suuri menestys. Edustaja Wikström on ollut tiukka taistelija ja hän on halunnut saada aikaan johdonmukaisen – säännöstön ennen kaikkea tavaramerkkien omistajien osalta. Ja tämä on suuri menestys. Paljon on jo puhuttu piratismi taistelusta, väärennösten vastaisesta työstä, mutta tähän sisältyy muitakin huomattavia uudistuksia. Yksinkertaistettu rekisteröinti muun muassa ja selkeämpi rekisteröintimenettely. Meillä on myös selkeät perusteet sille, milloin tavaramerkistä voidaan kieltäytyä. Nämä uudet säännöt, jotka nyt on kehitetty, täytyy tietenkin tehokkaasti täytäntöön panna, jos ne eivät onnistu täytäntöönpanovaiheessa, niin sitten emme voi puhua menestyksestä. Näin me voimme uusilla säännöillä taistella väärennöksiä vastaan ja voimme saada myös patenttivirastojen välille kansallisesti enemmän yhteistyötä. Nämä toimijat ovat keskeisessä roolissa, kun pyrimme saamaan aikaan selkeän, yksinkertaistetun EUn tavaramerkkijärjestelmän. Oikeusasian valiokunta on käsitellyt aihetta laajemminkin, koska tällä hetkellä käsittelemme myös liikesalaisuuksia ja tekijän ja teollisia oikeuksia. Näin ollen aihe on hyvin tärkeä. Kiitos puhemies. Jos vielä sallitte, yhden virallisemman kysymyksen esiin nostamisen. Minusta emme voi hyväksyä sitä, että me olemme tienneet jo vuosikausia, että jurivaliokunnalla on kokous kello 19, jolloin voimme kuulla komission sen jurvaa. Valitettavasti keskustelu on jurivaliokunnassa juuri samaan aikaan ohjelmassa, eli toivoisin, että tämä ei pääsisi enää toistumaan. Te puhuitte nyt hyvin paljon tai ylititte puheaikanne ja minä toimitan tämän teidän muodollisen huomionne eteenpäin luonnollisesti kollegoilleni. Joten tiedoksi todella nyt sitten unkarilaisille ja puolalaisille. Puola hakkasi Unkarin naisten käsipalloottelussa. Ja nyt vuorossa edustaja Negrescu. Olkaa hyvä. Modernizarea regimului mărcilor la nivel european va ajuta sistemul să funcționeze mai bine. Acest... Kiitos, puhemies. Järjestelmä on toiminut ja nyt toimii entistä paremmin, koska näin nämä kopiotuotteita, värännettyjä tuotteita voidaan torjua. Tämähän on tietenkin, nämä tuotteet vahingoittavat kuluttajia, heidän terveyttään ja tietenkin myös yrityksiä. Me haluamme suojella kansalaisia, mutta samalla vähentää byrokratiaa ja parantaa tehokkuutta ja todella kustannusten laskeminen oli meille tärkeää. Uusi asetus johtaa siihen, että voidaan entistä paremmin koordinoida toimet kaikkien niidenkin tuotteiden suhteen, jotka ovat kautta kulkumatkalla Euroopan unionissa transitliikenteessä. Kun ajatellaan näitä maksutuloja, niiden käyttö johtaa järjestelmän entiseen, entistä parempaan toimimiseen. Esimerkiksi omassa maassani tässä on ollut ongelmia, eikä voida mitenkään hyväksyä sitä, että Euroopan unioni toteuttaa kuluttajakampanjoita, tiedotuskampanjoita, joista kuluttajat hyötyvät, mutta mm, tässä katsotaan, että pikemminkin tulisi saada paremmin toimiva tavaramerkkisuojelujärjestelmä. Näin vahvistettaisiin EUn tilannetta maailmanmarkkinoilla. Kiitos. Kiitoksia teille. Seuraava puhuja on edustaja Dambauski. Olkaa hyvä. Onnittelut menestyksekkäästä käsipalloottelun tuloksesta. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää, edustaja Wikströmiä ja varjoesittelijöitä erittäin hyvin tehdystä työstä. Tämän työn tulosta voimme vain kiitellä. Mutta meillä on kuitenkin yksi huolenaihe, joka liittyy viittaukseen Euroopan unionin budjettiin. Euroopan unionin ähm, määrärahat, jotka liittyvät immateriaalioikeusrikkomuksiin, äh, ovat tärkeitä niiden kannalta, jotka ovat tavaramerkkiensä suojelusta maksaneet. Tätä rahaa voitaisiin käyttää väärännettyjen tuotteiden torjumiseen, mutta parhaat päätökset voidaan tehdä vain kansallisesti. Kiitos. Thank you. Kiitokset. Nyt puheenvuorot äh, ilman puhujalista. Edustaja Tokovic. Hvala za besedo Čestitke poljakinjam, ki Kiitos Haluan kiittää siitä, että Puolan ystävät pysyvät puolalaiset aivan niin kuin slovenialaisetkin. Esittelijä käsitteli hyvin vaikeita kysymyksiä, toisaalta väärennöksiä ja toisaalta korostetaan sitä, miten tulisi olla kilpailukykyinen ja miten menettelyä tulisi yksinkertaistaa. On vaikeata päästä näihin molempiin tavoitteisiin yhtä aikaa. Uskon, että PK-yritykselle parempi menettely tarkoittaa sitä, että huomioidaan paremmin kasvun mahdollisuudet, kehityksen mahdollisuudet Euroopassa. Toivon, että Tämä mietintö, jonka takana on huomattava tuki, on myös hyvä mahdollisuus koko Euroopalle. Kiitoksia. Okei. Okay, uh, äh, deputy Notis Marias. Uh, Edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tavaramerkkien Merkkijärjestelmän tulisi olla huokea ja joustava niin, että käyttäjät saavat tarvitsemansa suojan. Tiedämme kuitenkin, että suojaa tarvitaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja siksi tarvitsemme suojattuja tavaramerkkejä myös kansallisesti, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme jonkin yhteyden kansallisen ja EU-järjestelmän välille jonkinlaisen linkin. Meidän täytyy varmistaa se, että asiat ovat riittävän selkeitä. Esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa samankaltaisille tuotteille on samankaltaisia merkkejä, meidän täytyy nimenomaan helpottaa suojaa myös PK-yritysten tavaramerkeille. Tiukkuuspolitiikka ja kriisi ovat vaikuttaneet nimenomaan PK-yrityksiin. Kiitos. Efharisto. Kiitos teille. Edustaja Jakovčić, olkaa hyvä. Gospodine predsjedavajući, e, želim vas upozoriti na jedan problem kojega ćemo... Haluaisin kiinnittää huomionne ongelmaan, joka pian varmasti ilmenee. Kun hyväksymme päätökset, jotka ovat tarpeen luomuviljelyn kannustamiseksi, niin meillähän on tämä eurooppalainen merkki tähtineen luomutuotteille. Ja sitten luomutuotteita kohdellaan eri tavalla eri puolilla Eurooppaa eri tuotteiden kohdalla. välttämättä sama tuote ei saa samanlaista kohtelua eri valtioissa. Mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? Esimerkiksi eh, torjunta-aineiden määrä voi vaihdella maittain, vaikkakin meillä on sertifikaatti siitä, että kyseessä on eh, identtinen luomutuote, ja tämä johtaa harhaan kuluttajia. Fala. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Euroopan komissio, komission jäsen Bienkowska. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Olen kuunnellut tarkasti kommentteja, puheenvuorojanne. Haluan kiittää teitä kaikkia osallistumisesta keskusteluun. Lopuksi haluaisin korostaa pääseikkoja. Täytyy panna merkille, että tavaramerkit edesauttavat työllisyyttä ja talouden suorituskykyä Euroopassa. Näin saamme eh, tehokkaammat, modernimmat puitteet yrittäjyydelle, kilpailukyvylle. Ja tämä varmasti on hyvä asia Euroopalle. Saamme paremmat välineet, joilla voimme taistella väärennöksiä vastaan. Tämä on oleellista, kun pyrimme vähentämään väärennösten vaikutuksia turvallisuuteen, terveyteen, innovointiin ja kasvuun. On myös tärkeää panna merkille, että kompromissi sisältää vain tavaramerkit. Sillä ei ole mitään yhteyttä patentteihin eikä myöskään generisiin lääkkeisiin. Tämä paketti kuitenkin tarjoaa suojalausekkeet, jotta voimme joustavasti siirtyä käyttämään generisiä lääkkeitä kautta Euroopan, jotkut tähän jo viittasivatkin. Voin suositella pakettia Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi ja pyydän teidän vankkaa tukeanne hankkeelle. Tämä välittää selkeän viestin EUn kyvystä uusiutua taloudellisesti merkittävillä aloilla. Ja saman aikaan voimme myös edesauttaa kasvua ja innovointia. Kiitos. Thank you. Kiitokset komission jäsen. Ja nyt keskustelumme päättää esittelijä Cecilia Wikström. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ehkäpä tässä lopuksi vielä muutama asia liittyen tähän hallintoon ja rahoitukseen. Parlamentti on onnistunut saamaan monta tärkeää voittoa. Läpinäkyvyys on parantunut ja parlamentilla tulee olemaan viraston johtokunnassa paikka. Aiemminhan tätä, tämä virasto tunnuste, tunnettiin sisämarkkinoiden harmonisointivirastoana. Nyt siitä tulee EU-IPO. Me olemme onnistuneet laskemaan näitä maksuja huomattavasti ja samoin löytämään rahoitusta EU-virasto- ja kansallisten viranomaisten yhteistyöhankkeisiin. Näin harmonisointi sekä kansallisten virastojen toiminta saavat vahvistusta. Kaiken kaikkiaan tämä oli hankala juttu. Joo, nyt se on saatu valmiiksi. Minä olen monta kertaa näiden vuosien aikaan aikana sanonut, että ei kyse ole vallankumouksesta, kyse on uuden aikaistamisesta, modernisoinnista, jota EUn tavaramerkkijärjestelmä kaipasi. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me osumme tässä nyt maaliin. Nimittäin vahvistamme Euroopan kasvua ja innovointia, jota niin kovasti tarvitaan. Luotan siihen, että kollegat antavat tukensa tehdylle sopimukselle. Kiitos vielä kerran kaikille ähm, eläväisestä, hedelmällisestä keskustelusta ja kiitos tuestanne. Toivotan teille kaikille kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitokset esittelijä. Haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun. Kiitämme myös komission jäsentä ja näin tämä yhteiskeskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava esityslistan kohta on komission julkilausuma terrorismin uhrien suojelu. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Elžbieta Bienko